morning. Good morning, ladies and Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Nyt jatkamme eilen aloittamamme työtä. Ja ensin äänestämme vuosittaisesta PIF-kertomuksesta esittelijänä herra Pirinski. Hän saa nyt puheenvuoron. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. yritin parhaan kykyni mukaan saada aikaan mahdollisimman laajaa kannatusta. Mahdollisimman hyvän kannan puolesta, jota parlamentti voi esittää, niin että mahdollisimman parhaalla tavalla suojellaan Euroopan unionin taloudellisia etuja. Uskon vahvasti, että tämä edellyttää kahta toimintalinjaa. Ensinnäkin on toimittava hyvin tiukasti ja sitkeästi petosten torjunnassa ilman mitään lepsuilua näissä petosten torjumispolitiikoissa. On harjoitettava päättäväistä politiikkaa sen suhteen, että päästäisiin yli mahdollisista syistä, jotka johtavat rikkomuksiin ja epäsäännönmukaisuuksiin ja jäsenvaltioiden olisi pystyttävä mahdollisimman hyvin käyttämään Euroopan unionin resursseja. Tässä meillä on selkeästi talousarvion valvontavaliokuntana vastuu veronmaksajia kohtaan. Meidän on saatava aikaan mahdollisimman hyvät järjestelyt, jotta voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää veronmaksajien meidän käyttöön antamia varoja. Sitten täällä on tarkistuksia, myös kompromissitarkistuksia joita on ohjannut tämä halu saada aikaan laaja konsensus, laaja tuki tämän tyyppiselle politiikalle. Toivon, että voin saada valiokunnan tuen tälle käsitykselle. Kiitoksia. Nyt kollega Ayala Sender. Si. <clears throat> Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Anteeksi vain ääntäni ennen äänestystä. Haluaisin vain pahoitella, koska en pystynyt eilen osallistumaan keskusteluun, kun puhuttiin tästä mietintöluonnoksesta koskien komission vastuuvapautta. Haluaisin vain todeta, että ryhmäni kanta Olafista ja Tindufista – ei ole ainoastaan se, minkä herra Panjo täällä esitti. Haluaisin vain, että tämä julkisesti tehtäisiin selväksi, että ryhmällä on toinen kanta. Tämä ei kylläkään liity tähän äänestykseen ollenkaan, vaan eiliseen mietintöön, mutta en voinut olla eilen paikalla, kun meillä on tämä Junckerin suunnitelma, joka estää meitä osallistumasta niihin valiokuntiin, joissa yleensä olemme. Kiitoksia. Ich bin nicht sicher, dass ich jetzt alles verstanden. No, en tiedä, Ymmärsinkö nyt todella kaiken, mistä oli kyse, mutta ehkäpä voimme käydä tätä vielä kahdenvälisesti läpi. Nyt esityslistasta voin sanoa, että tämä on mutkistunut aika lailla, koska kahden ryhmän väliltä on tullut aika samankaltaisia tai identtisiä tarkistuksia tavalla, jota emme ole aikaisemmin nähneet. Eli äänestyksestä tulee hankala. Äänestämme ensin kompromisseista. Katsomme, hyväksymmekö kompromissit tällaisenaan. Meillä on siis kaksi äänestystä. Ensinnäkin katsotaan, hyväksytäänkö ylipäätään kompromissi ja sitten äänestetään itse kompromissista, jos olen äänest- ymmärtänyt säännöt oikein. Ensin kompromissi yksi. Kuka hyväksyy sen, että otamme tämän äänestettäväksi? Vastaäänet Perdone, perdone. Anteeksi vain puheenjohtaja. Mikä sitä sääntö on, että ensin äänestetään siitä, hyväksytäänkö kompromissi? Kyllähän kompromissista on äänestettävä. En ymmärrä, miksi nyt pitää ensin hyväksyä kompromissien kelpoisuus. Niitähän on eri ryhmät esittäneet. Ja kunhan mukana on enemmän kuin yksi ryhmä, niin kyllähän nämä sitten kuuluvat äänestyslistaan. En ymmärrä tällaista menettelyä. Äänest- päätämmekö nyt kompromissista vai niiden hyväksymisestä? Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen nähnyt tällaista jo kymmenessä vuodessa. Olen ymmärtänyt täysistunnon säännön niin, että ensin äänestämme siitä, ovatko nämä kompromissit kelpoisia, koska niitä on työstetty vielä määräajan jälkeen. Ja jos tämä kaikille sopii ryhmille sopii, niin silloinhan tässä ei ole ongelmaa, eikö niin? Plazo de que si el plazo de enmiendas. Siis meillähän oli tarkistusten jättämisen määräaika ja tämän jälkeen sitten tietenkin laaditaan kompromissit. Eihän kompromisseja voida tehdä ennen kuin tarkistusten jättämisen määräaika on umpeutunut. Ja äh, tarkistuksistahan on jo viikkoja keskusteltu ja, ja näen, että tämä kompromissitarkistuksia yli yksi ryhmä, enemmän kuin yksi ryhmä tukee. Jos teidän ryhmänne päättää, että näistä jännistetä, niin se on teidän ongelmanne, mutta eihän tällaista voi ehdottaa. Ajatushan on se, että valiokunnan kokouksessa tai täysistunnossa tulee kompromisseja keskustelun jälkeen. Ja silloin voidaan ehdottaa kompromisseja ehkä päivää ennen, mutta nämä kompromissit täällä, näistähän on neuvoteltu jo viikkokausia. Ei nämä liity, ei nämä liity mitenkään mihinkään määräaikoihin. Ei tämä ole sama kuin täysistunnossa. Täysistunnossa sanotaan, että kompromissit, jotka on jätetty keskustelun jälkeen, siis täysistun, keskustelun jälkeen, siis edellisenä päivänä tai samana päivänä. Siksi se on täsmennyt, että ei se tähän päde. Toisin sanoen, mikä tahansa ryhmä voisi joka kerta näitä kompromisseja täällä kyseenalaista. Also ich habe das, ich hab das so verstanden, aber... No, ymmärsin tämän tällä tavoin. Voimme totta kai tästä vielä äänestää. Täällä on yksi kompromissi, jota yksi ryhmä äänestää. Kompromissi yksi äänet puolesta vastaäänet, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä, puolesta, vastaan. Tämä täytyy katsoa koneellisesti. Koneäänestys.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 Ja se on ristiriidassa valiokunnan linjauksen kanssa aiemmissa mietinnöissä. Äänestämme siitä, otetaanko tämä kompromissi äänestettäväksi. Kuka puoltaa sitä, että kompromissista äänestetään? Tämä täytyy nyt ottaa koneellisesti. Eli pyydän teitä äänestämään koneäänestyksellä. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Kompromissia ei hyväksytä äänestettäväksi. Äänin 11.14. Presidenta. Puheenjohtaja. Kyllä minun sopii se, että kompromissista äänestettiin, vaikka minun mielestäni meidän on tarkistettava sääntöjä. Itse asiassa me emme niinkään äänestäneet siitä, otetaanko tämä käsittely vai ei, vaan vastustammeko vai puolemmeko sitä. Mutta missään vaiheessa en tule hyväksymään sitä, että kriteerinä olisi se, että komissio tässä johtaisi vaalien jälkeen. Komissio on toinen komissio, siellä voi enemmistö muuttua ja me voimme tätä enemmistö vaihtaa. Sarvaaman on ymmärrettävä, että ei että, että, että mehän olemme poliitikkoja jo enemmistö määrää, jos on toinen enemmistö ja sen kanta voittaa, niin sitten näin on. Ei tässä ole mitään historiallista säännöstöä Tämä on nähty monessakin asiassa, joten kyseessä on enemmistöt. Se porukka voitti, joka voitti, mutta miten tällaista historiallista toimintatapaa tästä ei voi tulla. No, aber es wäre natürlich für die, für die Glaubwürdigkeit des No, on tietenkin valiokunnan uskottavuuden osalta hyvä, että emme muuta mielipidettämme parin viikon välein. Pirinski. Olet oikeassa. Mielipiteitä ei pidä vaihtaa. Sihteeristö hyväksyy kompromissit ja asettaa ne äänestyslistalle. Ei ole mahdollista, että kompromissitarkistusta voitaisiin pitää äänestyskelvottomana. Siitä tulee äänestää. Ei sitä voi hylätä sen jälkeen, kun sihteeristö on ottanut sen mukaan äänestyslistalle. Ainoa asia, jota voin tehdä, on äänestää puolesta tai vastaan. Ei ole mitenkään mahdollista, että näin toimitaan. Tästä tulee käydä keskustelu. On ainoastaan yksi mielipide, että tämä ei ole linjassa tämä kompromissi aiempien kantojen kanssa. Ei voida yhden mielipiteen perusteella hylätä sitä. No tässäkin täytyy katsoa nyt oikeusperustaa, parlamentin työjärjestystä neljä kohta. Puheenjohtaja voi ehdottaa, että kompromissitarkistus otetaan äänestettäväksi ja puheenjohtajan täytyy kysyä, vastustaako joku sitä, että, tällä, että näin tehdään ja jos sitä vastustetaan, silloin päätetään enemmistöllä. This is in plenary, this is ex- Tämä on täysin toisessa tilanteessa. Tämä on täys istunnossa, kuten kollega mainitsi, sen jälkeen kun tunteja, jotka edeltävät keskustelua, jätetään tarkistus. Tämä ei koske mitenkään valiokuntakäytäntöä. Ich muss Ihnen leider sagen, dass... Valitettavasti minun on sanottava teille, että meillä on 209 artiklan toinen sääntö, joka koskee valiokuntia, ja minä viittaan nyt tähän. Nyt sitten eteenpäin. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 on vedetty pois. Nyt sitten kohta yksi. Tarkistus 14 puolesta. Ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No katsotaan toinen osa koneellisesti. Tarkistus 14 ja sen toinen osa. Äänestys päättyy hyväksyttyä, niin 17.8. Tarkistus 15. Tähän liittyy suullinen tarkistus 1 esittelijältä. Puheenjohtaja korjaa pelkästään tarkistus 15 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16. Siihen liittyy esittelijän suullinen tarkistus. Haluaisin kuitenkin sitä vastustaa, kuka, kuka puoltaa alkuperäistä tarkistusta. Nyt äänestämme alkuperäisestä tarkistuksesta 16, emme esittelijän suullisesta tarkistuksesta, eli äänet puolesta, tarkistus 16. Vasta-äänet. Tyhjä. Tähän liittyy esittelijän suullinen tarkistus. Alkuperäisen tarkistuksen 16 laatijana haluaisin vastustaa suullista tarkistusta ja näin tein. Vastustan suullista tarkistusta, joten äänestytin alkuperäisestä tarkistuksesta, joka enemmistöllä myös aikaisemmin hyväksyttiin. Voimme ottaa tämän äänestyksen vielä uudelleen, jos ette ole tyytyväisiä. En halua, että minua täällä syytetään väärästä toiminnasta puheenjohtajan äänestä puolesta vastaäänet. Tyhjää. Kiitos, tämä on nyt hyväksytty. 17 tarkistus on tekninen äänest- äh, tarkistus, siitä ei äänestetä. 18 ja 19 raukeavat kompromissi kolmosen takia. Tarkistus 20 makovelta ja minulta niin siihen liittyy suullinen tarkistus esittelijältä, jota vastustan alkuperäisen tarkistuksen laatijana. Nyt äänestämme tarkistuksesta 20 alkuperäisessä muodossa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 21 Balchitisilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 22, Makovei ja minä. Siihenkin liittyy esittelijän suullinen tarkistus, jota siitäkin vastustan. Alkuperäinen tarkistus 22 jäänyt puolesta vastaan. Otetaan koneellisesti. Alkuperäinen tarkistus 22. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. Kompromissi viitosen takia 23 tarkistus raukeaa, seuraavaksi 24 ja 25. Niihin liittyy Vallin esittämä suullinen tarkistus. Pidämme tuota erillisenä tarkistuksena äänesty, äänestämme kummastakin. Vastustaako joku sitä, että tämä Vallin suullinen tarkistus tulee tähän lisänä näihin tarkistuksiin 24 ja 5. Jos ei, silloin äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä liittyy myös suullisen tarkistuksen neljä. Seuraavaksi 20, 26 ja 7 raukeavat kompromissi nelosen takia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 hyväksytty. 37 raukeaa, koska meillä oli kompromissi neljä. Mutta 37 kohta C, siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 38. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 ja 39 sisältökompromissin 5 ja tarkistus 40. Siihen liittyy esittelijän suullinen tarkistus, jota haluan vastustaa. Äänestämme alkuperäisestä tarkistuksesta 40 puolesta vastaan tyhjää. Enemmistö puolsi. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistus 42. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty samalla enemmistöllä 44 siihen liittyy suullinen tarkistus esittelijältä ja vastustan sitä, koska kyseessä on oma alkuperäinen tarkistukseni, josta äänestämme äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 4, 6 ja 4, 7 tulevat katetuiksi kompromissilla 6. 40, 6. niin, puheenjohtaja sanoi, että hänellä on oma luettelonsa, jota hän seuraa. Seuraavaksi 53 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 sisältyy kompromissiin 7. 56 puolesta vastaan. Tämä täytyy katsoa nyt koneellisesti. Tarkistus 56. Äänestys päättyy. Hylätty. 57 ja 58 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentäkahdeksan on tekninen, siitä äänestetään 59 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 60, 61, 62, 63, 64, 67. Ne tulevat katetuiksi kompromissilla 9. Seuraavaksi 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68. Siihen liittyy Vallin suullinen tarkistus ja tarkistus liittyy Marineskun alkuperäiseen tekstiin. Ensin Vallin suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten alkuperäinen tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. De Jong. Thank you, Madam Chair. I, I thought this oral Kiitos puheenjohtaja. Suulliset tarkistukset ymmärsin ne niin, että mikäli yksi jäsen valikunnassa vastustaa sitä, se raukeaa, joten ei tässä ole enemmistö tai vähemmistö, joka siitä päättää, vaan jos yksi vastustaa, niin se raukeaa. Mutta en kuullut, että kukaan olisi sitä vastustanut, siis tätä suullista tarkistusta yhdeksän. Kukaan ei esittänyt vastalauseita Suullisia hän tässä on aika lailla. Ja jokaista pitäisi sitten erikseen vastustaa. Tämä mahdollisuus on nyt edessä jälleen tarkistuksen 69 kohdalla. 68 hyväksyttiin, nyt 69. Ja voin vain todeta, että tässä on EPPn suullinen tarkistus Vastustaako joku suullista tarkistusta? Joten siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 on äänestettävä, koska kompromissi 11 ei hyväksytty. Äänet puolesta. Vastaan. Tämä täytyy katsoa nyt koneellisesti. Tarkistus 73. Äänestys päättyy. Hylätty. 74 puolesta vastaan. Tämäkin täytyy katsoa koneellisesti. 74. Äänestys päättyy. Hyväksytty. vierundsiebzig äh, ja, ja gestimmt. Desto, ja, genau, das, genau, das Amendment 74 ersetzt den ganzen Rest. Das niin, 74 taitaa korvata kaiken muun. Seuraavaksi 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 sisältyy kompromissiin 12, tarkistus 80, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä on katsottava nyt koneellisesti. Tarkistus 80, sen toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 viidessä osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Toinen osa. Tarkistus 84. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljäs osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viides osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 85 puolesta ei tullut aivan selväksi, joten otamme tämän koneäänestyksenä. 85. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 86 raukeaa. 87 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 88 puolesta. 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy katsoa nyt koneellisesti. 88. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89. Raukeaa. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolmesta ei äänestetä. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän Siitä pitää äänestää. Tarkistus 7. Puolesta. Vastaan. Tämä täytyy katsoa nyt koneellisesti. Tarkistus 7. Äänestys päättyy. Hyväksytty 8 ja 9 ja 10, 11 ja 13 tulee katetuksi kompromissin 2 kautta. Regi 1 puolesta vastaan. Koneäänestys pyydän regi 1. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regi 2 puolesta vastaan. No, otetaan tämäkin koneellisesti. Näyttää selvän sama enemmistö. Äänestys päättyy. No oli tässä pieni ero, mutta hyväksytty. Regi 3, se on jo katettu. Regi 4 ja 5, katettu kompromissilla 7. Regi 6, katettu kompromissilla 10. 7 ei äänestetä, eikä 7 A, B ja C. Regi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 1, pikkuhetki, se onkin katettu jo kompromissilla 4. Live 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Live 3 ja 4 tulevat katetuksi kompromissilla 12. Live 4, toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Live 5. Siitä ei äänestetä. Live 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Live 7 kannatettu kompromissilla 9. Libe A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä loppuäänestys koko lausunnosta muutetussa muodossa. Koneäänestys. Äänestys päättyy. 27.0. Hienosti meni läpi. Kiitoksia kovasti esittelijälle ja onnittelumme. Der nächste, genau, die nächste Abstimmung ist. Seuraava äänestys on Piteran lausunto. Se koskee hedelmiä ja vihanneksia. Haluaako la- lausunnon laatija käyttää puheenvuoron? Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. <clears throat> Chciałam tylko powiedzieć... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tästä sanoa, että vaikka joitakin puutteita vielä onkin ollut joissakin jäsenvaltioissa, niiden organisaatiossa ja kansallisessa kontekstissa, niin kuitenkin suosittelemme muutamia muutoksia sellaisena kuin ne on lausunnossa esitetty. Kiitoksia. Ines. Ines. Kiitos puheenjohtaja. Kohdassa kuusi tulen pyytämään puheenvuoroa tästä, vaan halusin ilmoittaa. Eli kohdassa kuusi. Haluaisin siinä käyttää puheenvuoron, mikäli siihen jotakin ongelmia liittyy. Dann fangen wir an. Amendment. Sitten aloitamme. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. No nyt en saanut selvää, kuka puoltaa. Äänet puolesta. Kiitos. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan ja tämä otetaan koneellisesti. Tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan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 Tarkistus 15 puolesta vastaan. Voimme ottaa tämän koneäänestyksenä. Tarkistus 15. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty samalla enemmistöllä. 17 puolesta vastaan tyhjää. Jälleen hylätty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Koneäänestyksenä luulisin, että tämä oli hylätty, mutta Äänestys päättyy. No se olikin tiukasti, niukasti hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23. Ensimmäinen osa puolesta. Otetaan tämäkin koneellisesti. 23 tarkistuksen ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 sen toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kolmas osa puolesta vastaan Tämä on tarkistettava. 23 tarkistuksen kolmasosa luulen, että se tuli kyllä hylätyksi. Äänestys päättyy. No, hyväksytään 14.13. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta ja koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty aika selkein numeroin. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantonsa A, tarkistus 1, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa et cetran jälkeen puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. me tämä nyt, tämä nelonen koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Taitaa olla samalla enemmistöllä hylätty, mutta otetaan vielä koneellisesti. Tarkistus 5. Äänestys päättyy. samoilla numeroilla hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko luonnos. Haluatte tarkistaa vielä siis tarkistuksen 6. Äänestys päättyy. No pyydän anteeksi ja kiitän Tämähän olikin hyväksytty. Tarkistus 6 hyväksytty. Pyydän anteeksi, joskus on hieman hankala nähdä, miten ihmiset äänestävät. Nyt sitten äänestämme koko lausunnosta koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänin 25.2. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Kiitoksia tehdystä työstä. Olkaa hyvä. Presidenta, solamente... Niin puheenjohtaja, ihan lyhyt kommentti vain. Oletan, että tämä äänestyslista, jonka sihteeristö on meille toimittanut, on se, jota esittelijä ehdotti. Minusta ei ole kovin eettistä, että täällä on lihavoituna nämä jotkin, jotkut tarkistukset. Meillähän aina ensimmäisessä sarakkeessa esittelijän kanta tarkistuksiin. Joku jäsen saattaa tässä jo johtua harhaan, kun, kun liha voituna on tämä, että suosittelen tarkistuksen hylkäämistä. Esimerkiksi minun mielestäni tämä on tarpeeton. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näen tällaista äänestyslistassa, enkä pidä sitä kovin esteettisenä enkä kovin eettisenä. Kiitoksia. ich kann aber auch verstehen, wenn natürlich ein Berichterstatter... No ymmärrän myös sen, että esittelijä haluaa selvittää ja selittää äänestysluetteloaan. Mielestäni siitä oli kyllä hyötyä, koska kaikki asiat eivät ole vielä tulleet selväksi. Mutta voimme tietysti pohtia, miten äänestysluettelot voitaisiin laatia entistä paremmin. Seuraavaksi sitten Petri Sarvamaan lausuntoluonnos maitoalasta. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Jos ei, jos kollegat ovat valmiita, siirrymme suoraan jatkamaan äänestyksiä. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen Voimme ottaa ne yhtenä ryhmänä ykkösestä kymppiin. Sopiiko se? Jos ei, tarkistus kaksi puolesta vastaan. Koneellisesti tarkistus kaksi. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty, mutta en nähnyt tätä. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää. Hylätty.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 hylätty. Sitten koko lausunto muutetussa muodossa. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänin 26.0 hyväksytty. Onnittelut esittelijälle lausunnon laatijalle tästä hienosta tuloksesta. Nyt saimme nämä äänestykset hoidettua. Kiitos kuurinalaisuudestanne.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 mit der entlastung entlastung anderer institutionen nyt sitten muiden toimielinten vastuuvapauskysymykset. Tänään käsittelemme neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa. Und wir und, wir ich gebe dem so genau. Please, please, we need to go ahead. Pyydän teitä rauhoittumaan. Meidän täytyy nyt päästä eteenpäin esityslistalla. Kiitoksia. Esittelijä saa nyt esitellä mietintöään. Charnetski. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin ilmoittaa on, eh, tai pahoitella näitä huonoja tuloksia ajalla senderille. Pyrin nyt vetämään yhteen tämän mietinnön ja otan esille vain kaikkein tärkeimmät asiat. Puhun hyvin lyhyesti, tai niin ainakin toivon. Unionin tuomioistuin ensimmäisenä virkamiestuomioistuimen lakkauttaminen ei ole ratkaisu neuvoston äh, vastahakoisuudelle nimittäin tuomareita. Erityisesti yleisessä tuomioistuimessa menettelyt liian pitkiä. Uudistuksia on kyllä tulossa, mutta ne ovat tulossa myöhään. Synergiaa käännöksessä ja tulkkauksessa olisi saatava aikaa. Ne ovat tarpeellisia ja tärkeitä. Edelleen on saatava aikaan parempi maantieteellinen tasapaino keskiä johtoon ja yläjohtoon. Ja tämän halusin vielä uudelleenkin sanoa. Edelleen olisi päivitettävä sääntöjä, joilla hallinnoidaan virka-autojen yksityiskäyttöä ja niiden määrä olisi vähennettävä. Sitten tilintarkastustuomioistuin olisi parannettava suoritustarkastusten laatua pikemminkin kuin määrää. Tarvitaan joustavuutta, jotta voitaisiin sopeuttaa tarkastukset ennalta ennakoimattomiin toimiin. Edelleen olisi lyhennettävä erity, erityiskertomusten laatimisaikoja ja tarvitaan selvyyttä näihin myös. Lopuksi vielä haluaisin mainita, että tarvitaan parempaa maantieteellistä tasapainoa keski- ja ylä, ylempään johtoon. Ja tähän haluaisin sanoa latinankielisen lauseen. Council and European Council. I suggest in the draft... Ehdotan Euroopan neuvoston osalta neuvoston osalta vastuuvapauksen lykkäystä, koska edelleenkin odotamme vastauksia kysymyksiimme. Meiltä puuttuu erilaisia kirjoja, muun muassa koskien rakennuspolitiikkaa, sitten Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, tulkkauspalveluja on paljon jätetty käyttämättä ja peruutettu kokouksia. Sitten 22.5. kello 14, vuonna 2014 tuomittiin ETSK Euroopan unionin perusoikeuskirjan rikkomisesta, kun se irtisanoi yhden, yhden henkilökunnan jäsenensä vuonna 2013. Sitten ulkosuhdehallinto. Our favorite institution. Se on meidän lempi toimielimemme. Ensinnäkin raskas ylempi johto olisi uudistettava ja yksinkertaistettava päätöksenteko menet käsittelyä sitten unionin edustajien vastuut ovat epäselviä. Edellä olisi selkeytettävää henkilöstöprofiilia unionin edustustoissa ja saatava aikaan parempi maantieteellinen tasapaino. Edelleen logistiikassa ja rakennushallinnassa on ongelmia. Sitten lopuksi tarvitaan synergiaa Euroopan ulkosuhdehallinnon edustustojen välille. Tarvitaan yhte- jäsenvaltioiden yhteistyötä ja parempia konsulaaripalveluita. Hyvät naiset ja herrat, nyt odotan kommentteja ja ne ja tarvittaessa järjestämme varjoesittelyiden kokoukseen. Kiitoksia. No, jetzt haben Sie schon alle, jetzt haben Sie alle Ihre Berichte. No te esittelittekin jo kaikki mietintönne. Oikeastaan halusimme tässä mennä eteenpäin kronologisessa järjestyksessä. Ensin otamme neuvoston ja Eurooppa-neuvoston. Kukaan ei ole täydellinen puheen. No te hienosti tässä rationalisoitte. Kyllähän näin voi tehdä. Ei mitään ongelmaa. Voimatta olemme kaikki yhteisyssyn. Kaikki vastuuvapaus Mietin nyt ulkosuhdehallinnon tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean, Euroopan oikeusasiamiehen ja tietosuojavaltuutetun Gajer. Kiitos puheenjohtaja. No tämä oli aika kätevä näin puheenvuorojen kannalta. Charnetski tässä siteerasikin latinaksi kratoa. No, kysymys kuuluu, miten asiassa nyt päästään eteenpäin? Aikaisemmalla kaudella järjestimme kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltiin kriittisesti neuvoston vastuuvapautta. Muistan hyvin, mitä tapahtuu, kun juristeilta kysytään jotakin, no ei päästä mihinkään selkeään näkemykseen siitä, miten vastuuvapauden kanssa pitäisi tehdä, mutta he kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että parlamentilla on oikeus nähdä kaikki asiakirjat. Äänin 3-0. Tämä oli ensimmäinen meille tärkeä kysymys. Vastuuvapautta ei anneta, jos neuvosto ei anna meille tarvittavia asiakirjoja, mutta nyt sitten kanne olisi se selkeä seuraava poliittinen askel. En tässä nyt lähde vielä muotoilemaan mitään tarkistuksia Charnetskin mietintöön, koska tämä voi toimia vain, jos valiokunta olisi tästä asiasta yhtä mieltä. Ja toiseksi, jos saisimme tällaiselle kanteelle myös ryhmiemme tuen. Eli tässä pitäisi hieman kuulostella mitä ryhmien jäsenillä on tähän sanottavaa. Ja kenties sitten seuraavan vastuuvapausmenettelyn kohdalla tässä tehtäisiin jotakin. Tuskinpä neuvosto tässä toimintatapoja muuttaa, joten voimme hyvin toimia tässä vielä ensi vuonnakin. Sama mahdollisuus meillä on niin kauan käytössämme kuin neuvoston käytös ei muutu. Enkä usko, että näin tulee käymään. Eli nyt on katsottava, otammeko tässä nyt tämän askeleen eteenpäin, mutta jos näin teemme, se on tehtävä todella tiivinä rintamana. Muuten tässä ei päästä eteenpäin. E- eli meidän on todella vietävä tätä asiaa eteenpäin ryhmissämme. Tässä siis neuvoston vastuvapaudesta. Ja sitten toiseksi budjettivaliokunnassa olen vastannut mietinnöstä, jotka koskevat virastoja. Ja haluaisin kiinnittää kollegoiden huomion eräseen asiaan. Uskon, että sillä on merkitystä tuomioistuimen vastuuvapaudessa. Oshi, irlantilaiskollega tuomioistuimesta, oli vastuussa virastoista ja hän, hänen kantansa oli mielestäni hieman kriittinen, siis että tämä auditointi ulkoistettaisiin näiden osalta, annettaisiin se riippumattomille tahoille, mutta sitten virastot maksaisivat tästä kaikesta. No, jos näin tehdään, niin silloin hän itsekin voin ottaa tänne sitten jonkun työvälitystoimistosta hoitamaan vaikka äänestykset puolestani. Eli mielestäni tässä neuvosto on lähtenyt kyllä väärälle tielle. Totta kai voidaan keskustella siitä, käytetäänkö resursseja työn hoitamiseen oikealla tavalla. Mehän halusimme viime kaudella oikeastaan kuulla tuomioistuimelta, mihin lisä resursseja tarvitaan. Lainsäätäjänä tätä halusimme tarkastella, mutta se, että tällä tavoin ulkoistettaisiin työnteko, mutta kuitenkin maksatettaisiin viulut sitten vaikkapa virastoilla, ei ole hyväksyttävää. Eli mielestäni tuomioistuimen vastuuvapautta pitäisi käyttää tässä hyväksi jotta voisimme ottaa tähän asiaan selkeästi kantaa. Thomas Deutsch. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves ö, kollégák! E tekintetben is kivál. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Minun mielestäni kollega Czarneski teki loistavan valinnan. Eli että keskustellaan yhdessä näistä useimmista mietinnöistä. Näin paljon tehokkaammin voimme käyttää valiokunta-aikaamme. Minäkin haluaisin kiittää kollega ...2013 vastuuvapausmietinnöstä koskien näitä muita toimielimiä. Haluaisin kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä varjoesittelijöiden kanssa ja lopputulos osoittaa, että hän on todella onnistunut työssään. Haluaisin joitakin konkreettisia huomioita esittää näihin asiakirjoihin. Vastuuvapaus neuvostolle. Tilanne on suorastaan tragikoominen mielestäni. Tilanne on se, että en pidä tilannetta kovinkaan monimutkaisena, niin kuin Geyer sanoi. Mutta vaikka Geyer olisikin oikeassa, ja jos hänen tulkintansa perussopimuksesta todella johtaa tähän vaikean tilanteeseen, niin olen sitä mieltä, että, että jo kuusivuotiaat lapsenikin omassa huoneessaan omalla käyttöön käytöksellään antavat minulle ratkaisun. Isoveli. Isovelillä on varmaan jotakin opetettavaa pikkuveljelle. Eikä oikein tiedä, pitääkö vanhempien puuttua tilanteeseen vai ei. Minun mielestäni nyt on päästy tilanteeseen, jossa on löydettävä ratkaisu. Entäs niin neuvostovastuuvapaus? kysymyksessä neuvosto ei halua tässä ollenkaan tehdä yhteistyötä. Me tästä loukkaannumme ja sanomme, että, että olkoon sitten neuvosto. Katsotaan nyt vielä viimeisen kerran tämä vastuuvapaus. Antakaa asiakirjat. Neuvosto sanoo, emme pannakaan asiakirjoja. Ja sitten me lykkäämme vastuuvapauden myöntämistä. Kyllä meidän on nyt löydettävä ratkaisu tähän oli kyllä meidän on nyt jonkinlainen ratkaisu löydettävä, mikä tahansa olisi hyvä meille. Voisimme päästä tässä vähän eteenpäin sen sijaan, että jälleen kerran lykätään vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle. Nämä tämä Charneskin miettii mietintö esittää useita huolenaiheita ja niitä on syytä korostaa. Ne koskevat rakennusten saneerausta tai ostoa. Näissä on paljon ongelmia. Haluaisin todeta, että täällä on myös myönteisiä esimerkkejä koskien ETSK, alueiden komitea ja sen yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa infrastruktuurin puolelta ja ihmisten ja resurssien käytön osalta ja muuten resurssien käytön osalta. Minun mielestäni tämä on esimerkki, jota voidaan seurata muuallakin, eikä se vaikuta mitenkään niin toimielinten riippumattomaan toimintaan. Tämä on vain resurssien hyödyntämisen kannalta oikein myönteinen esimerkki. Meidän olisi huomattava, että voisimme tässä pyytää, että tilintarkastustuomioistuin tekisi tarkastuksen ja etsisi niitä kohtia, joista voitaisiin toimielinten välistä yhteistyötä lisätä ja näin ollen saada aikaan säästöjä. Tulkkaus- ja käännöskustannukset on seuraava asia, josta haluaisin puhua. Tilanne on edelleen huolestuttava, mutta en nyt halua mennä tässä kaikkiin yksityiskohtiin. Nyt on mielestäni koittanut aika sille, että tilintarkastustuomioistuin taikka nämä edellist, niin tilintarkastustuomioistuin aikaisemmissa suuntaviivoissa antaa kokonaisnäkemyksen tulkkaus- ja käännöskustannuksia koskien. On totta, että ei tässä voida nyt verrata erilaisia asioita toisiinsa, mutta tämähän liittyy siihen, että ehkä saadaan aikaan parannuksia ja voidaan parantaa resurssien käyttöä. Tällaisia kohteita voitaisiin tunnistaa. Sitten toinen huomio. Niin sitten tämä vero- vuosikertomus ja tämä maantieteellinen tai sukupuolen perustuva jaottelu ja, ja henkilöstön jaottelun tason mukaan. Minun mielestäni tämän pitäisi olla pakollinen tulevaisuudessa, niin että kukin laitos ja toimielin toimittaisi meidän henkilökunnan jakautumisen näiden kriteerien mukaan. Maantieteellinen jakauma, sukupuolijakauma ja, ja sitten nämä, nämä henkilöstö, nämä virkatasot. Akkor ebbi évek zárszámadási jelentéseiben tapasztalható probléma. Valitettavasti viime vuonna oli suuria ongelmia näissä henkilöstökysymyksissä, jotka nyt tässä toistuvat. Tämä elin toimii osittain, joskus ei ollenkaan, joskus on päällekkäisyyksiä. Täällä on erilaisia perheellisiä ja muita asioita, joissa on ongelmia. Ja joskus tulee päällekkäistä rahoitusta. Toisin sanoen mekanismi, jolla ne pitäisi välttää, ei toimi. On harmillista, että vuodesta 2013 alkaen ei ole pystytty saamaan aikaan petosten torjuntatoimia tähän. Vuonna 2013 jo meille ilmoitettiin, että 90 prosenttia asioista saatiin valmiiksi 12-18 kuukauden aikana. Tällä kertaa näin ei käynyt. Siksi mielestäni on tärkeää, että se, mistä vuonna 2013 päätettiin, eli on, on tärkeää, että mainitaan, että näistä ei ole pidetty kiinni. Vuonna 2014 vastuuvapausmenettelyssä ja tästä vuodesta eteenpäin kaikkien toimi elinten ja laitosten on liitettävä vuosikertomukseen ja toimintakertomukseensa tiet, ja koskien poliittista strategiaa. Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen osalta on huomioitava merkittävä kehitys. Tähän liittyy tämä tulosperusteinen arviointi ja tarkastus. Ja tuen esittelijä siinä mielessä, että tilintarkastustuomioistuin kun se jatkossa esittää vuosikertomusta. Niin nämä tilinpäätösasiakirjat voitaisiin esitellä jo aikaisemmin. Täällä on äh, erilaisia tarkistuksia jätetty, mutta kaiken kaikkiaan voimme hyväksyä sen, mitä herra Tsarneski esittää. Tässä vuotta helti Kollegin Ajala Sender. Seuraavana Ajala Sender. Sí, Kiitoksia. primer lugar agradecer al señor Czarnecki su buena voluntad porque la verdad es que si tengo... Kiitoksia todella hyvästä tahdosta. Minulla on pieniä ongelmia ääneni kanssa, mutta haluaisin kiittää edustajaa hänen tekemästään työstä. Jossakin tapauksessa aiomme tehdä tarkistuksia koskien joitakin näkökohtia, jotka voivat olla vain täydentäviä seikkoja. Haluaisin esittää ensin aivan yleisen huomion. Mielestämme on kiinnostavaa ja vähän erikoista, että vuoden 2013 muiden toimielinten toteuttamisasteen, siis, siis tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, ETSK ja, ja niin edelleen taso on ollut vähän alhaisempi kuin aikaisempi, aikaisemmin. Varmaan siihen on joku syy neuvostosta. Ja sen jälkeen kun kuuntelin tällä tarkkaan kollega Gajeria, niin minulla on aina vähän epätoivoisempi vaikutelma siitä, että jos me valitamme toisissa asioissa, että joudumme aina kuuntelemaan samoja virsiä, niin tässä asiassa me niitä samoja virsiä vesamme yleisesti hylkäämme, epäämme vastuuvapauden myöntämisen neuvostolle, riippumatta siitä, mitä eilen sanoi Latvian ministeri ja puhui näistä pyrkimyksistä parantaa tilannetta nyt uudella lainsäädäntökaudella. Minusta olisi parempi, että, voit, että yritettäisiin lähentää kantojaan, ettei me nyt jää aivan epärelevanteiksi. Onhan se jo vähän epärelevantia, että emme voi antaa vastuuvapautta neuvostolle. Merkittäviä ongelmia on. Tämä on kyllä aika surullinen tilanne. Olemme tässä pian tekemässä itsestämme epärelevantin. Pyrin toimimaan rakentavasti ja olisin pyrkinyt pikemminkin toimimaan niin, että parannetaan vuoropuhelua ja, ja pyritään lisäämään ammunutta kansalaisia kohtaan. Se, että otamme täällä yhteen, se voi antaa ehkä henkilökohtaista tyydytystä, mutta ei se kyllä kansalaisia yhtä lohduta. Sitten täällä on kiinnostavia asioita. Charneskin kohdassa yhdeksän puhutaan tästä uudesta tarkastusyksiköstä ja uudesta peruskirjasta. Täällä on asioita, jotka muuttuvat, mutta Mutta kun olemme niin kaukana toisistamme eikä vuoropuhelua ole, niin on aika vähän mahdollisuuksia antaa mitään lisää tietoa kansalaisille. Minä ainakin nyt haluaisin vedota paitsi esittelijä niin muihinkin kollegoihin, koska ilman enemmistään tämä ei mene läpi. Olisi mielestäni hyvä yrittää vähän enemmän tässä, eikä vain tyytyä siihen, että evätään vastuuvapausneuvostolta ilman sen surpia seuraamuksia. Sitten tilintarkastustuomioistuimesta tuen joitakin näistä varaumista ja huomista, joita Charneski esitti ja Geyer myös. Ymmärrän, että joissakin tapauksissa aiheutamme painetta ja se on hyväkin niin, että saa saadaan tuloksia aikaan. Tilintarkastustuomioistuin, me ole näin saamassa aikaan muutosta, tämä on toki hyvä, mutta toisaalta aiheutetaan painetta tälle perinteiselle tavalle laatia tekstejä. Sitten tuen täysin Charnekia, kun ajatellaan tätä tiedotusvälineessä näkyvyyttä. Jossakin tapauksessa Voisimme yrittää tarkastaa näitä yhdessä ja tehdä suosituksia. Esimerkiksi tämä kuuluisa lentokenttiä koskeva kertomus, niin se esitettiin niin kuin ikään kuin lentokentillä olisi ollut jotakin petosjuttuja, vaikka mitään laitonta ei ollut tapahtunut. eikä näin huomioitu tiettyjä suhdanteisiin liittyviä tekijöitä. Espanjan esimerkiksi tätä kautta annettiin vaikutelma siitä, että tähän liittyy jonkinlaista korruptiota, kun näin ei kuitenkaan ollut. Sen sijaan ei oltu osa, osattu ennakoida kriisiä, josta vieläkin kärsitään, ja näin ollen tiedotusvälineissä tämä tilanne monimutkaistui. Toinen asia on sitten, kuinka ajattelemme eri suurista infrastruktuureista tilannetta omissa maissamme, niin kuin tämän ilmaisin keskustelussa. Mutta ymmärrän kyllä, että tilan, tilintarkastustuomioistuin on nyt kasvuvaiheessa ja muutosten kourissa, mutta olisi kuitenkin hyvä, että vielä kerran pohdittaisiin sitä, millaisia viestejä sieltä tulee, koska joskus ne vain haittavat informaatiota, eivätkä edesauta sitä. Sitten koskien tätä vuosikertomusta, että saataisiin se aikaisemmin. Minun mielestäni mitä nopeammin se saadaan mitä enemmän on mahdollisuuksia kommentoida sitä, niin se helpottaa työtämme, mutta ymmärrän kyllä, että tässä on ongelma, joka liittyy myös siihen, että on tehtävä työ paremmin eikä ainoastaan, että se tehdään aikaisemmin. On tärkeämpää, että tehdään työ kunnolla kuin että se tehdään aikaisemmin. Sitten tästä ulkosuhdehallinnosta. Herra Czarneskin on varmasti vaikuttanut nykytilanne. Tämä on aivan luonnollista ja ymmärrän sen kyllä. Mutta kyllä meidän pitäisi muistaa, mikä tämän valiokunnan tehtävä on, siis talousarvion valvonta. Meidän ei tule ottaa poliittisesti kantaa siihen, mitä ulkosuhdehallinnon pitää tehdä tai jättää tekemättä, koska sitä vartenhan on muun muassa komissio, taikka siis tulkki korjaa ulkoasian valiokunta. Täällä on joitakin kohtia, jotka liittyvät esimerkiksi Ukrainan kriisiin. Niiden ei olisi syytä olla tässä mietinnössä, vaan pikemminkin tuolla AFET-valiokunnan keskusteluissa, mutta ei se tähän kuulu. Ymmärrän, että on pyrittävä parantamaan maantieteellistä tasapainoa ulkosuhdehallinnossa, vaikka, vaikka olemmekin vielä käynnistysvaiheessa ja on niin te pohditte sitä, miksi on niin paljon kansallisia asiantuntijoita ja uskon, että se liittyy siihen, että pyritään hyödyntämään kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijuutta nyt kun ollaan rakentamassa eurooppalaista diplomatiaa, minä kyllä tässä antaisin tähän nyt mahdollisuuksia. Sitten tilintarkastustuomioistuimesta. Minä tuen esittelijää tässä virka-autokysymyksessä. Niitä on aika lailla vielä liikenteessä. Ja on todella toimittava tässä tiukalla kädellä. Sitten käännösasioista. Tuomioistuimen osalta käsittelette sitä ja minun mielestäni, niin kuin Greiselkin aikaisemmin totesi, olisi hyvä perustaa jonkinlainen työryhmä, niin että voisimme katsoa, kuinka voisimme parantaa käännöskysymystä tulkkauksen osalta. Olisin paljon varovaisempi esimerkiksi tällaisen sosiaalikomitean ja alueiden komitean osalta on nyt, on nyt tehty uudistuksia, mutta kyllä siinä on joitakin rajoituksiakin ja se on johtunut, johtanut joihinkin epätoivottaviin tilanteisiin. Joka tapauksessa haluamme suojella kaikkien jäsenten mahdollisuutta puhua kaikilla kielillä ja on tärkeää myös selvittää kansalaisten mahdollisuus tutustua teksteihin kaikilla kielillä. Jos mahdollista, niin perustettaisiin tällainen käännöstä, käännöksen, käännöstä, mitä tarkasteleva työryhmä, mutta TSK osalta on kyllä huomattu, että säästöjä on tullut, mutta joitakin vaikeuksia toimintaan on siitä kyllä seurannut, mutta ei tietenkään pidä käydä niin, että säästömielessä sitten teemme lopun kielellisestä monimuotoisuudesta, joka on Euroopan unionin rikkaus. Tässä meidän on oltava kyllä aika tarkkoja. Tämä siis liittyy ETSKhon ja alueiden komitean sitten oikeusasiamiehestä. Minulla ei ollut mitään sanottavaa. Ja sitten tämä tietosuojavaltuutettu, niin siinä oli tämä käännösongelma. Tässä kaikki. Kiitoksia. Kari. Kiitoksia seuraavaksi Kaari. Thank you. First of all, I... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää hyvin tehdystä työstä, mitä tulee neuvostoon. Me tuemme kokonaisvaltaisesti sitä, että vielä ei myönnettäisi vastuuvapautta niin kauan kuin neuvosto kieltäytyy käymästä kanssamme vuoropuhelua, me voimme olla myöntämättä heille vastuuvapautta. Meillä on oikeus saada vastaukset kysymyksiimme, ja näitä vastauksia hän ei ole kuulunut. Viime vuonna pyysimme komissiolta, mikä heidän kantansa oli tähän ongelmaan, ja he antavat meille mielestäni erittäin mielenkiintoisen kysymyksen, vastauksen, johon viittasitte mietinnössä, mutta tämä ei tuonut ratkaisuongelma. Meidän tulisi valiokuntana nyt harkita, mitä me voimme tehdä. Komissio ei voi ojentaa auttavaa kättään. Me olemme yrittäneet aloittaa vuoropuhelun neuvoston kanssa onnistumatta siinä. Minulla ei ole vastausta, mutta nyt on todellakin löydettävä ratkaisu. Me emme voi jatkaa sitä, että sanomme EU-kansalaisille, että me emme myöntäneet vastuuvapautta, mutta emme me ongelmaan ratkaisua löytäneet. Nyt on harkittava tulevia askelia. Olen sitä mieltä, että meidän on harkittava, voimmeko me pyytää tuomioistuimelta heidän kantaa tähän asiaan. Se voisivatko he osoittaa meille jonkinnäköistä ratkaisua, sillä asia ei voi jatkua nyky- nykyisellään. Ja mitä tulee ulkosuhdehallintoon, ihan lyhyt huomio 90.11 kohdat. Minä en ole sitä mieltä, että meidän tulisi katsoa, mitä ulkosuhdehallinto tekee, vaan meidän tulisi katsoa, kuinka he käyttävät rahojaan. Ja 90.11 kohdat menevät hieman liian pitkälle. Minä en tukisi näitä, mutta loput näistä päätöslausumista ovat kyllä ansiokkaita ja työ on ollut hyvin tehty. Ja, vielen Dank. Ich habe mich selbst auch auf die... Kiitos. Olen myös asettanut itsen tänne puhujalistalle. Mitä neuvoston kanssa nyt sitten tehdään? No tässä tarvitaan nyt hieman kärsivällisyyttä. Tässä Thomas Deutsch vertasi meitä lapsiin ja siihen, miten lapset käyttäytyvät ja heidänkin kanssaan tarvitaan pitkäpinnaisuutta. Ja se ei saa meiltäkään tässä nyt käydä vähin. Eikä myöskään tietynlainen huolehtiminen en suostu siihen, että hallitukset haluavat valvoa parlamenttia vain kuolen ruumiini yli, suoraan sanottuna. Eikö tämän pitäisi mennä toisinpäin? Me valvomme heitä, eivätkä he meitä, mutta he sanovat, että ennakkoehto on sille, että me annamme myös valvoa itseämme. No, parlamentti harjoittaa valvontaa eri tavalla kuin muut toimielimet. Me haluamme todella osoittaa, että suhtaudumme vakavasti myös siihen, että valvomme itse omaa toimintamme. Ja se, että neuvosto suorittaisi omat, omat tehtävänsä edes hitusen yhtä tarkkaan kuin me olisi hyvä. On selvää, että että EUn varoja käytetään usein hyvin leväperäisesti ja me emme voi luopua omasta valvojen roolistamme. Se, mitä voimme vielä yhdessä tehdä, on tässä nyt tärkeää. Meillä oli edellisellä kaudella tärkeitä kokouksia, nyt olemme uudella kaudella ja ehkäpä tämän tapahtuma pitäisi järjestää uudelleen tänä vuonna talousarvion valvontavaliokunnassa niin, että kuulisimme todella juridisia näkemyksiä asiasta. Voimme osoittaa uusille kollegoille, mikä tosiasiallinen tilanne nyt on. Se, että tässä nyt kääntyisimme Luxemburgin tuomioistuimen puoleen, ei meitä innosta eikä myöskään oikeudellista yksikköä, koska perustamissopimukset ovat ne, mitkä ovat, mutta tässäkin täytyy ottaa huomioon historialliset kehityskulut. Sopimukset ja niiden muutokset ovat tulleet neuvotelluiksi sellaisten ihmisten toimesta, jotka eivät välttämättä ole aiheet huomiota sitten talouspuolen kysymyksiin oikealla tavalla. ennen Lissabonin sopimusta meillä oli enemmän mahdollisuuksia kuin sen jälkeen. Me olemme hieman luopuneet tietyistä mahdollisuuksistamme, eikä kysymys siitä, kuka antaa vastuuvapauden kenellekin kiinnostanut niitä, jotka näitä sopimuksia tuolloin laativat, joten meidän täytyy nyt hieman katsoa, mitä voimme tässä tehdä. Jos perussopimuksia lähdetään muuttamaan. Tähänkin asiaan on kiinnitettävä huomiota. Tämä vastuuvapauskysymys on jo todella vanha asia ja neuvoston päätös kattaa ja kuvailee sellaista ajanjaksoa, jossa oli oikeastaan olemassa vasta komissio eikä muita riippumattomia toimielimiä samalla tavalla lainkaan. Eli silloin tapahtumat kuuluvat kaikki osana komission talousarvion ja siksi tekstissä sanotaan, että parlamentti antaa komissiolle vastuuvapauden, koska siihen sitten sisältyi kaikki muut talousarviot. Nyt tässä on kuitenkin erotettu monia osia erikseen, eikä tätä sopimus oikealla tavalla heijastele. Tässä on tällainen porsan reikä, jota neuvosto käyttää hyväkseen – ja sanon suoraan, että aika ilkeästikin käyttää tätä hyväkseen. Eli se, että sopimuksessa sanotaan, että parlamentti antaa komissiolle vastuuvapauden, ei tarkoita sitä, että me käsittelisi myös muiden toimielinten vastuuvapauskysymyksiä, mutta tämä todella viittaa mm, aikaan kauan ennen meitä. Meillä on nyt kymmenen vastuuvapausosiota me annamme kaikille tahoille vastuuvapauden, ei siinä mitään. Mutta tähän liittyy tietynlainen herrasmies sopimus siitä, että kukaan ei astu toisen varpaille. Mutta emme me tätä voi veronmaksajillemme tehdä. Tällaiset toimet olisivat kyllä aika tuhoisia. Nyt tarvitsemme suunnitelman, tästä olen yhtä mieltä. Eli ensin laadimme jonkinlaisen hahmotelman suunnitelman äh, sopimuksen muutoksesta ja huolehdimme siitä, että siitä myös keskustellaan tulevissa keskusteluissa. Ja eilenhän meillä oli myös mahdollisuus keskustella asiasta. Latvian mm, edustaja oli paikalla valtion muodossa – ja Ajala Sender viittasi tähän. Meidän täytyy todella huolehtia siitä, että me annamme vastuuvapauden tässä hallitukselle, ei toisinpäin. Tässä kaikki. Nyt sanoisin vielä esittelijälle, että tämä ulkosuudenhallintoa koskeva mietintö on aika mielenkiintoinen. Siinä on usein vanhoja ongelmia, kaikkea ei ole vielä ratkaistua, ratkaistu. Tiedämme, että ulkosuhdehallinnon rakenne on sellainen, että siellä on liikaa hyvin korkean tason henkilöstöä. Ja siellä on paljon sellaisia puutteita, jotka tulevat kalliiksi. En lähde nyt edes käsittelemään poliittisia kysymyksiä, joita tässä taustalla on. Mutta tulemme kyllä puuttumaan vielä tähän ulkosuhdehallinnon rooliin. Tähän on tehdä vielä tarkistuksiakin. Tässä oli oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa neuvoston ja ulkosuhdehallinnon vastuuvapaudesta. Ja sitten tämä tuomioistuin kysymys, se kuinka paljon siellä on virka-autoja ja kuljettajaa on aikamoista ulkosuhdehallinnolla on ollut tähän asti ollut vasta yksi virka, virka-auto, emmekä halua tätä määrää oikeastaan lisätä. Mutta meillä on esimerkkejä siitä, miten asiat voidaan hoitaa kyllä paremmin, ja kyllä tässä on nyt hieman kysymyksiä esitettäväksi tuomioistuimelle, ja tuohon keskusteluun haluan osallistua. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron herra Gerard ulkosuhdehallinnosta? Mikrofoni. Merci, madame la, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valiokunnan väpävaliokunnan jäsenet ja esittelijä. Minulla olisi muutama fakta kerrottavana teille lisäyksenä tähän mielenkiintoiseen keskustelun. Yhteistyömme Olafin kanssa on ollut erinomaista. Tämä siitä lähtien, kun ulkosuudenhallinto perustettiin. Ja Mogherini hänen kuulemisessaan tammikuussa kertoi, että nyt ollaan kun yhteistyöasiakirja me allekirjoitettiin Olafin kanssa, niin tämä asiakirja on tosissaan allekirjoitettu, tämä tulisi korjata tähän tekstiin. Toinen huomio, huomasin, kuten Mogherinikin, että ei ole olemassa maantieteellistä epätasapainoa eri jäsenvaltiokategorioiden välillä. Ei ole mitään epätasapainoa sen suhteen, mikä on ollut liittymisajankohta Euroopan unionin tietyt, ei ole tiettyjä, tai on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat hieman yliedustettuina, mutta ei voida mitenkään jyvittää tätä tiettyyn jäsenvaltioryhmään ja me jaamme mielellämme tietoja tämän suhteen, mutta tämä tyyppinen yleistäminen on kyllä väärin mielestämme. Kolmas huomio. Näyttää siltä, että kuten moni valiokunnan jäsen toi esille, 10 ja 11 tai kaksi, niin nämä eivät välttämättä liity vastuuvapauden myöntämiseen, vaan nämä ovat asioita, jotka tulisi ottaa toisaalla esille, ja olen valmiina vastaamaan parlamentin jäsen Dorsin kommenttiin tästä kaksoisedusta. Minä niin en oikein ymmärtänyt tätä. Vastaan kyllä tähän mielelläni. Kiitos puheenjohtaja. Vielen Dank, Herr Gibt es sonst... Kiitoksia, herra Geron. Onko muista toimielimistä henkilöitä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Ei näytä olevan, joten esittelijä Czarnetski saa puheenvuoron. Thank you much indeed. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Herra Gajeris, Gajerille, vaikka hän ei olekaan täällä nyt enää, mutta toivon, että ensi kertaa mahdollisesti keskustelisimme filosofipolitiikon katosta. Voimme käydä kiinnostavia keskusteluja tästä latinalaista vaikutteesta sitten. Suuret kiitokset äh, tämmöisille kaunista sanoista. Ymmärrän, että voin odottaa tukea siitä. ulkosuhdehallinto asiassa. Tätä ainakin toivon. Pari sanoa Rova Karille. Kiitoksia tuesta tänne neuvosto asiassa erityisesti. Tämä on yksi merkittävimmistä haasteistamme tässä valiokunnassa. Suoraan sanottuna kyseessä on aivan jatkuva haaste. Se on ollut sellainen jo vuosia. Kohdat 9, 10 ja 11 ovat sellaisia, joissa olemme eri mieltä, ymmärtääkseni. Se on harmi. No, sitten rouva puheenjohtaja Greslelle lyhyesti. Meidän pitäisi olla kärsivällisiä, olen aivan yhtä mieltä tästä. Neuvoston kanssa siis pitäisi olla kärsivällisiä, mutta kysymys, kuinka pitkään meidän on oltava kärsivällisiä? Eihän meidän pitäisi myöskään aivan naiveja olla. Kiitoksia kaikista huomioista. Toivon, että meillä on aikaa vielä mietintöjen parantamiseen. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit... Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten tämä julkinen kokouksemme ja istuntomme päättyy nyt tähän. Tämän jälkeen pidämme koordinaattoreiden kokouksen. Jatkamme kokoustamme virastojen käsittelyllä kello 15. Toivotan teille hyvää lounastaukoa ja pyydän koordinaattoreita tulemaan tänne saliin mahdollisimman pian. Kiitos.